kestävä kehitys ja työntekijöiden oikeukset, niiden täytyy olla tärkeitä ajettaessa EUn kaupallisia etuja ulkomailla. Vielen Dank, Frau Kollegin Berder. Kiitos, kollega Berder. Sitten minuutin ajan herra Henään. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat.